Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tähän eh, edellisen Ekon budjettivaliokunnan yhteiskokouksen jälkimmäiseen osaan. Meillä on yksi asia käsiteltävänä, eh, eurooppalaisen investointien vakautusjärjestelyn luominen. Ja sen kummemmitta puheita aloitetaan esittelijöistä. Meillä on noin 40 minuuttia aikaa käytettävissämme tätä asiaa varten ja aloitetaan SD Ekon esittelijästä Pervaus Beresistä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Olen ilahtunut siitä, että näiden kahden valiokunnan välillä voidaan käydä näkemysten vaihtoa niistä tarkistuksista, joita on esitetty. Yli 400 ja esittelijät ovat, myös rinnakkaisesittelijät ovat esittäneet osan niistä. Ja haluaisin nyt kertoa vähän siitä hengestä, jolla yhdessä Reimer Bögen kanssa olemme tätä omaa mm, mietintöhankettamme tarkastaneet näkemystenvaihdon jälkeen, joka käytiin tästä luonnoksesta sen jälkeen ja niiden yhteydenottojen jälkeen, jota pidimme ensinnäkin Euroopan komissio luonnollisesti kanssa ja valuuttarahaston kanssa, niin olemme olleet rauhoittuneita sen suhteen, että äh, mitä keskuspankki on esittänyt ja kun olemme kuulleet jotakin neuvoja, meidän mielestämme on ollut hyödyksi laajentaa komission ehdotusta, jonka muistatte olevan ehdotus, joka tietyin ehdoin ota esille sen, millä tavalla jäsenvaltion kohdistuu tietyt tekijät, jotka liittyvät työllisyyteen ja työttömyyteen, ottaa käyttöön automaattisia vakautusjärjestelyjä. Ja komission ehdotus merkitsee sitä, että siinä tuetaan investointeja. Me ehdotamme, että tällainen investointituki säilytetään, mutta että sitä täydennetään mahdollisuudella tietyllä tavalla puuttua tarjonta- ja kysyntäpuoleen silloin, kun kysymys on automaattisesta vakautuksesta. Samalla tukien kansallisia järjestelmiä ö, työttömyyskorvauksissa. Eli tämä sinänsä ei puutu olemassa oleviin jäsenvaltioiden säännöksiin, joilla säännellään ö, työmarkkinaosapuolten välejä, vaan että se vaikuttaa tähän automaattiseen vakautukseen. Tämä on Reimer Bögen kanssa tekemämme ehdotus, hän varmasti täydentää sitä. Yhdessä olemme sitä mieltä, että kyseessä on tärkeä, kiireinen ehdotus, sillä kun katsotaan näitä neuvotteluita neuvostossa, olemme hiukan huolissamme siitä, että Olemme kaikki huolissamme siitä, miten voidaan tukea eurovyöhykettä, ja sitä ei ole todella käsitelty näissä eri töissä riittävästi. Ja meillä täytyy olla parempi tapa kohdistua, kohdist, toimi, kohdistaa toimintamme seuraavan kriisin mahdollisesti koittaessa eurovyöhykkeellä. En nyt tässä vaiheessa aio sen kummemmin kommentoida muiden kollegoiden esittämiä tarkistuksia. Totean vain, että olen neitä katsonut Bögen kanssa siellä on joitakin ehdotuksia, jotka meidän mielestä ovat todella hyödyllisiä, mutta perustavanlaatuisesti, koska tässä on kyseessä poikkeuksellisesti tämän toimikauden tässä vaiheessa kompromissista EPPn ja SNDn välillä, niin meillä on siinä pohja, joiden, joiden pohjalta sitten lähdetään liikkeelle. Kiitoksia. Thank you very much and especially thank you. Kiitoksia. Ja kiitoksia siitä, että pitäydytte puheajoissa, vaikka itse asiassa unohdinkin mainita, että puheaika on neljä minuuttia. Neljä minuuttia siis, edustaja Böge. Olkaa hyvä. Ja live. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Meille yhteisesittelijänä lähtökohta oli se, mistä helmikuussa 2017 äänestimme oma aloitemietinnössä. Kiistaa siitä oli, mutta selvät enemmistöt kuitenkin sille saatiin. Nyt kuitenkin toimimme komission lainsäädäntöehdotuksen pohjalta. Jokainen, joka, on, joka ottaa kantaa näihin eri välineisiin puolesta tai vastaan, niin hänen täytyy olla tietoinen siitä, että meillä on tässä käsillä myös monivuotiset rahoituspuitteet ja Tämä sisältää olemassa olevien välineiden laajennuksia, täydennyksiä ja ehdottaa myös uusia välineitä. Tämä on varmaan osa tätä ongelmaa. Se ei ehkä niinkään liity meidän mietintöömme tähän investointien vakautusjärjestelyyn, vaan koko tämä parlamentin toiminnan johdonmukaisuus on asia, josta meidän on keskusteltava, kuten keskusteltiin ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa viime viikolla. Miten tämä kaikki sopii yhteen? Meillä on kohesiopolitiikka, meillä on sosiaalirahasto, meillä on maaseudun kehittäminen, ne ovat perinteisiä välineitä, miltä niiden pitää tulevaisuudessa näyttää, mitä täydentäviä välineitä me tarvitsemme. Meillä on Invest EU, joka on Junckerin suunnitelmalle jatkoa. Sitten tulee tämä ohjelma, josta kollega Gardia Zabal on vastuussa, hän on esittelijänä. Miten tämä kaikki sopii kokonais järjestelmää, jos ajatellaan jaettua hallinnointia? Ovatko nämä oikeita toimenpiteitä eh, Euroopan eh, talouden ohjausjaksossa ja miten kohtelemme tätä mietintöä, josta tänään puhumme? On paljon eh, ääniä, jotka otan kyllä vakavasti, jotka sanovat, että meidän täytyy täällä valiokunnissamme keskustella yhdessä näistä välineistä, jotta tästä tulee johdonmukainen kokonaisuus. Tästä meidän täytyy keskustella ja meidän esittelijöiden täytyy laatia näkemys asiasta. Tietenkin olen nähnyt, että kun on yli 400 tarkistusta, niin eh, sieltä löytyy hyvin erilaisia näkemyksiä. Tämä on ihan normaalia kuinka pitkälle tuetaan tätä komission ehdotusta, kehitetään sitä eteenpäin, tai sitten eh, ehkä tarkistuksin tehdään siitä niin monimutkainen ja hankala, ettei se voi ei edes toteutua. Tämähän on myös eh, osa totuutta. E-, eli eh, haluan vain huomauttaa, vaikken ainoana tästä asiasta vastaakaan, jos Euroopan keskuspankin lausunto menee komission ehdotuksen suuntaan. Jos kansainvälinen valuuttarahasto kun videokonferenssin kautta kuulimme siellä asiantuntijoita oma-aloitemietinnön yhteydessä tukee tätä. Jos on 14 saksalaisen tieteilijän aloite, joka on menossa myös tähän suuntaan, niin kyllä meidän on asia otettava vakavasti ja sitä tarkasteltava huolella. Minulle kaksi asiaa ovat erittäin tärkeitä, jotka löytyvät myös yhteisistä tarkistuksista ja joka löytyy myös tästä oma-aloitemietinnöstä. Tämä vakkausjärjestelmä, vakuutusjärjestelmä, miltä se sitten näyttääkin, niin siinä pitää olla selvät ehdot, niistä voidaan vielä keskustella, konvergenssikoodi ja muuta. Ja sitten budjettituki pitkälle aikavälille. Tämä on ähm, asia, joka löytyy tästä ja kollegat, joille tämä on vähän hankala muotoilu, tämä investointi, tuki ja jälleen vakuuttamisjärjestely, niin pyytäisin, katsotte tätä alkuperäistä viisi artiklaa, johon me esittelijöimme emme puutu. Eli halutaan taata tietyn tason investoinnit ja jos näin ei tapahdu, niin sitten komission on toimittava. Tämä on osa sitä järjestelmää, jota haluamme täällä tukea. Joten meidän ehdotuksemme lopulta on se, että haluamme järjestää toisen varjoesittelijöiden kokouksen vielä ennen joululomaa niin, että voimme kehittää sellaisen paketin, jota ei kuitenkaan e, enää voida äänestyttää valiokunnan yhteiskokouksessa joulukuussa, vaan ryhmät keskustelevat asiasta joulukuussa ja tammikuussa tehdään sitten päätös. No niin, tässä ei muutama minuutti teillä lisää. Kiitoksia tästä kommentista tärkeässä keskustelussa. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Budjettivaliokunta ensin. SDstä Edustaja Dos Santos. Two minutes, I'm sorry. Two minutes. Kaksi minuuttia teille. Kiitoksia puheenjohtajan. Mietintö. Mietintöä tässä hyvin kuvattiin. Todellakin hyvin tärkeä teksti se liittyy kahteen kysymykseen, josta keskustellaan sekä Ekonissa että budjettivaliokunnassa. Kokonaiskantani on, että kovasti olen samaa mieltä ehdotuksesta ja lähestymistavasta, jonka Pervanos Beres on ja herra Bölke ovat valinneet. Joka tapauksessa minulla on muutamia metodologisia kysymyksiä, metodologisia kysymyksiä siitä, miten määritellään mietinnön tavoite tai tarkoitus. Ymmärrän kyllä lähestymistavan, jonka edustaja Beres on valinnut, mutta haluan ymmärtää hänen tarkistuksensa liittyvät perustot. Tuen monia näistä tarkistuksista ja olen ne allekirjoittanut Ekonissa ja budjettivalikunnassa, mutta tässä me käsittelemme hyvin monimutkaista materiaalia ja monin tavoin emme ole pystyneet löytämään kohtuullisia kompromisseja hyvissä ajoin. Siksi tällaisia lykkäyksiä on tapahtunut äänestyksessä. Mielestäni tämä osoittaakin tarveen, tarpeen tarttua näihin yksityiskohtiin mietinnössä. Itsekin tein muutamia tarkistuksia budjettivaliokunnan varjoesittelijänä. Siis kuten sanoin, olen samaa mieltä monista tehdyistä ehdotuksista Ekon valiokunnasta, ja olen siis allekirjoittanut niistä joitakin, niin kuin jo sanoin, budjettivaliokunnassa minun tarkistukseni keskittyvät kolmeen pääseikkaan. Ensinnä kriteerit rahastolle. Tähän, tässä on kaksi kriteeriä, kasvu ja työllisyys. Mielestäni ne voisivat olla vaihtoehtoisia joko kasvu tai työllisyys. Ja sitten monissa tapauksissa nämä kyllä käyvät yksin. Sitten toiseksi rahaston kapasiteetti. Sitä pitäisi lisätä huomattavalla tavalla, ehdottaisin. Puhun rahoituksesta, joka ylittäisi selvästi komission alkuperäisen ehdotuksen. Sitten ne tarkistukset, joita olen tehnyt, niin niissä totean, että meidän pitäisi keskittyä euroalueen maihin ja niihin maihin, jotka ovat suunnittelemassa euroalueeseen liittymistä. Tässä minun tarkistukseni. Ja niin kuin sanoin, voin tukea suurinta osaa tarkistuksista, joita Ekon on tehnyt. Ähm. Kiitoksia edustaja Dos Santos. Seuraavaksi Ekon EPPstä edustaja murasan. Kiitoksia, hyvää puheenjohtaja. Onpa mukava nähdä teitä siellä puheenjohtajan paikalla. Ensinnäkin haluaisin kiittää Pervanche Beresia ja Raimer Bögeä tästä ehdotuksesta. Kyseessä on hyvin hankala asia, asia jossa myös näkemykset ovat kovin eroavaisia ja haluaisin siitä syystä kiittää siitä, että tämä mietintöluonnos on esitetty ja että kaikkia näitä eri näkemyksiä on yritetty yhdistää siinä. Tietystikin meillä on paljon eri tarkistuksia eri poliittisista ryhmistä, mukaan lukien oma poliittinen ryhmä, niin olen EPP Ekonin varjoesittelijä. Koordinaattorimme on esittänyt yli 20 tarkistusta kollegani ja itsekin. No mikä nyt sitten on tärkeää EPPlle tässä suhteessa? Ensinnäkin se, että noudatetaan vakaus- ja kasvupakettia. Se on tärkeää. Ja kun tässä ollaan luomassa vakausjärjestelyä, investointien vakausjärjestelyä, niin meillä täytyy olla oikeat kannustimet ja oikeat ehdot esillä. Haluamme ottaa käyttöön välineen, joka auttaa vaikeuksissa olevia maita. Ja siitä syystä meidän tulisi rohkaista ennen kuin kriisiin mennään niin tämän kaltaista käyttäytymistä niin, että noudatetaan vakaus- ja kasvupaketin ehtoja, että rohkaistaan uudistuksiin, ja rajoitetaan jo työttömyyttä ennen kuin mennään kriisitilanteeseen. Ja maa ei olisi saanut olla liiallisessa alijäämässä ennen, sillä kuten totesin, me haluamme seistä niiden rinnalla, jotka hallinnoivat julkista talouttaan ja makrotalouttaan oikealla tavalla ja joihin kohdistuu odottamaton kriisi. Tästä syystä uskomme myös, että selkeä Ähm, epäsymmetristen shokkien estäminen on tärkeää. Me haluamme ehdottomasti senkin tähän mukaan samoin tulee rajoittaa niiden maiden määrä. Yksi kolmasosa on se, jota me ehdotimme, sillä jos tässä on kyse yli yhdestä kolmasosasta maista, kyseessä enää ei ole mikään epäsymmetrinen shokki, vaan silloin se on jo muuttunut ihan symmetriseksi. Ja lopuksi sitten lainojen määrä rajoittuu ja tietysti lainan myöntäminen maalle pitäisi alistaa sen saatavuudelle. Kun katsotaan työttömyysvakuutusta tai jälleenvakuutusjärjestelyä, meidän täytyy kyllä rehellisesti ottaa huomioon se, että tästä täytyy keskustella ryhmässämme. Tämä on ollut monille kollegoille ehdoton takaraja ja haluan sanoa, että meidän täytyy löytää yhteinen kanta omassa ryhmässämme ja sitten sen jälkeen parlamentissa ja sitten lopuksi hyvä puheenjohtaja jos tavoitteenamme on vaikuttaa neuvostoon tässä erittäin tärkeässä asiassa, niin tarvitsemme selkeän enemmistön parlamentissa. Kun me hyväksyimme tämän oma-aloitteisen mietinnön, meillä oli 304 puoltoääntä, 255 vastaan ja 68 tyhjää. Tällä kertaa meidän täytyy, kun tässä nyt ollaan ihan vakavasta menettelystä kyseessä, yhteispäätösmenettelystä meidän täytyy työstää tätä yhdessä niin, että saamme hyvän selkeän kannan, hyvän enemmistön esittelijälle niin, että esittelijä saa hyvän mandaatin tuleville neuvotteluille. Kiitoksia. Thank you, Mr. Murasan. The... Kiitoksia, edustaja Murasan. Sanan ovat erittäin viisaat. Muistan tämän vielä, että haluan, että kaikki pitäydytte kahdessa minuutissa, jotta tämä nyt harmonisesti ja muka- jouhevasti menee eteenpäin tämä kokouksemme. Seuraavat kaksi minuuttia. Budjettivarjoesittelijä Kölmä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä tunnustan, että yhteisesittelijät ovat tehneet hyvin ahkerasti työtä, mutta kuten eilen jo keskustelimme lisätoimenpiteistä, olen sataprosenttisen varma siitä, että jälleen kerran olemme tässä täysin väärällä reitillä. Nämä toimenpiteet, kaikki vievät huomion pois ydinongelmasta. Me väitämme sään että euro on menestys ja olemme hyvällä tiellä, mutta aina parin kuukauden väliin luodaan uusi väline ja sanotaan, että tarvitaan vielä sitä ja tarvitaan vielä tätä. Ja se, mikä minua tässä harmittaa, on se, että aina väärinkäytetään sanaa solidariteetti. Ja tietoisesti sanon väärinkäytetään, koska solidaarisuus on tärkeää ja sitä osoitamme EU-ssa ja se on hyvä asia. Mutta jos joku maa rakenteellisten ongelmien takia ei pysty enää maksamaan laskujaan, ei pysty enää pitämään pankkijärjestelmää pystyssä niin kuin kuuluisi, niin sitten ei ole enää kyse solidaarisuudesta, jos on elänyt yli varojensa tai hallinnoinut talouttaan huonosti. Jokainen maa voi tehdä niin vapaasti, jos haluaa, mutta jokaisen maan on sitten myös kannettava vastuu ja maksettava omat laskunsa. Ja jos nyt ryhdymme tällaisiin toimiin, niin sitten sitten äh, rajat ähm, hämärtyvät, tämä ei johda enää solidarisuuteen vaan yleiseen vastuullisuuteen jakainen kantaa muiden vastuun ja moraalikatoa edistetään erityisesti tätä kautta. Minä todellakin vastustan tällaisia toimenpiteitä myös siksi, että tämä on täysin epäselvää. Jos katsotaan, mihin kaikkiin toimenpiteisiin EKP on ryhtynyt, nolla korkopolitiikka on varsin avointa vielä, sen vielä ymmärtää, mutta sitten katsotaan valtion velkakirjojen osto. Ja nyt tänään lehdessä lukee, kyllä minä päätän puheenvuoroni, että ajatellaan, että Italian pankkijärjestelmä pelastettaisiin erityistoimella. Kukaan ei loppujen lopuksi enää ymmärrä, mistä on kyse. Meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia summia tässä, eikä sitten tarvitse ihmetellä, jos seuraavissa Eurooppa-vaaleissa joudutaan maksamaan lasku. Kiitoksia sitten edustaja Luke. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Edustaja Böge on aivan oikein ottanut esille sen, että 14 saksalais-ranskalaista tieteilijää ovat aiemmin ottaneet jo kantaa tähän ehdotukseen. Meidän täytyy siitä syystä katsoa tätä oikeasta näkökulmasta, sillä Saksassa pelkästään meillä on jo 600 kansantaloustieteen professoria ja Ranskassa varmaan aivan yhtä paljon, jotka ovat äh, äh, sanoneet, että miksi siis noin 1500 tieteilijää, ei, heidän mielipiteitään ei kysytty tässä tapauksessa. Se voi tietysti olla siinä, että nämä ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä ehdotus on väärä ja huono. Minun näkemykseni on se, että se on jo ihan alkuperäisestikin väärä, koska meillä ei ole hyvää pohjaa sille. Ja meidän täytyisi katsoa sitä, että mikä tämä komission ehdotuksen pohja on. Meidän täytyy muistuttaa oikeusperusta, joka meillä tässä on. Se on artikla 174 Euroopan unionin perustumissopimuksessa, mutta tämä ei kuitenkaan liity kohesiopolitiikkaan. Se, mitä ehdotetaan, ovat sellaiset julkisten investointien vaatimukset, jotka kohdistuvat maahan, jossa on työttömyyttä, mutta siinä ei ole mitään puhuttu siitä, että nämä investoinnit jotenkin käytettäisiin heikompien alueiden tukemiseen näissä maissa. Eli se ei liity siihen millään tavalla. Siitä syystä on aivan selvää, että jokainen eurovyöhykkeen maa on tässä mukana. Sillä on oikeus vaatia silloin, kun sillä on työttömyystilanne käsillä, niin se voi hyödyntää tätä ja ilman korkoja. Jopa Luxemburgilla tällainen oikeus olisi. Ja mitä ihmettä Luxemburg liittyy sitten näihin heikoin alueisiin Euroopan unionissa? Meidän täytyy varmistautua siitä, että tätä välinettä käytetään nimenomaan heikolla olevien alueiden tukemiseen. Muussa tapauksessa kaikki alueet voivat sitä hyödyntää ja siksi, hyvä puheenjohtaja, vetoan teihin ja kuten myöskin Ekon valiokunnan puheenjohtaja, joka valitettavasti ei ole paikalla, että tässä kuunneltaisiin parlamentin oikeudellisen yksikön näkemystä. Minun käsitykseni on se, että tässä on kyseessä ultraviiristoiminto, johon liitytään ja että ennen kuin mennään suoraan asiaan, niin meidän tulisi katsoa, mikä tämä pohja on. Siitä syystä pyytäisin oikeudellista tutkimusta asiasta, millä tavalla me toimimme jos aiomme päättää tämän kaltaista asiasta. Thank you. Seven seconds less than your colleague from uh, Budget ECR. Kiitoksia. Alle seitsemän sekuntia vähemmän kuin edellinen kollega. Ja minuutti EPPn ja SND-esittelijöitä vähemmän. Puheenjohtaja, hyvä. No niin. Alden Paet ei ole valitettavasti paikalla nyt, joten mennään eteenpäin Alte Ekonvarjoon. varjoon. Edustaja Tremose Two minutes, first of all. Kiitoksen. Ensin onnittelen esittelijöitä. Kollegat eilen samassa salissa oli Mario Draghi. Hän viittasi Euroopan investointivakautusjärjestelyyn ensimmäisenä askeleen, kun pyritään vakauttamaan euroaluetta. Luonnollisesti tiedätte, että liberaaliryhmä on aina pitänyt tärkeänä ehdollisuutta jäsenvaltioiden pitää kaikkien pitää kiinni säännöistä, joita on laadittu viime vuosina ja eilen pääjohtaja puhui myös siitä, miten voimme luoda luottamusta maiden välillä, miten saavutetaan lähentymistä ja parempaa sääntöjen noudattamista. Nämä askeleet federaalitasolla olisivat paljon helpompia, jos nämä ehdot toteutuisivat, mutta tosiasia kuitenkin on, että jo, joissakin maissa on ollut tiettyjä tarpeita. Esimerkiksi on, jos tapahtuu asymmetrinen shokki, se voi olla aiheuttaa dramaattisen laskun julkisissa investoinneissa. Me tarvitsemme siis välineitä, jotta tällaiselta vältytään. Tietenkin liberaaliryhmä haluaisi tukea automaattisia investointeja, jos ne vain ehdollistetaan esimerkiksi hankkeisiin, jossa investoidaan ilman, että otetaan huomioon makrotaloudellista vaikutusta. Me ei, meillä ole varaa, että toimme niin kuin ennenkin, että rakennetaan moottoriteitä ilman liikennettä ja lentokenttä ilman koneita. Sitten liberaaliryhmälle on tärkeää myös tämä automaattinen kasvu- ja työllisyysaspekti. Me haluamme auttaa maita, jotka kärsivät epäsymmetristä shokista. Meillä pitää olla erilaisia käyttäytymismalleja kriisitilanteissa ja pyrimme myötä vaikuttamaan tämän tekstin laatimiseen mahdollisuuksien mukaan. Next, uh, is, uh, the... Kiitoksia. Seuraavana vihreät budjettivarjoesittelijä edustaja Sole. Thank you very much. I will try to make it short. First... Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin kiitoksia yhteisesittelijöille heidän tekemästään työstä. Me ähm, teimme varsin paljon tarkistuksia. Äh, olemme samaa mieltä tämän ehdotuksen perusajatuksen kanssa ja äh, sen kanssa, että me todella tarvitsemme sitä, mutta me edestämme sitä on parannettava joissain kohdin. Ensinnäkin tämän äh, järjestelyn koko, se on varsin maltillinen ja me ehdotamme, että sitä olisi suurennettava ainakin yhteen prosenttiin euroalueen BKTstä, joka on noin kaksi kertaa niin paljon kuin mitä yhteisesittelijät ovat ehdottaneet. Sitten ehdollisuus, uskomme, että me, siinä pitäisi olla tilaa eh, sosiaalisille ja ympäristöehdoille eh, esimerkiksi yhteensopivuus e, EUn 2020 e, väliaikaistavoitteiden kanssa. Ja sitten e, vakautusjärjestelyn ja ISMn, ESMn tai sen seuraajan yhteentoimivuus. 6 ja 7 tarkistukset poistavat määräyksiä, jotka mahdollistavat näiden kahden välineen välisen täydentävyyden. Me olemme eri mieltä tällaisesta poistosta, koska me, meidän mielestämme tällä tavoin voitaisiin suurentaa tätä hyvin pientä vakautusjärjestelyä, jota ehdotetaan epä joustavalla tavalla ja tämä voisi täydentää tällaista yhteisöperusteista ajatusta tulevaisuuden e, Euroopan valuuttarahastosta, joten tämä ajatus pitäisi pitää täällä. Kiitoksia. Um, for Econ, Mr. Lamberts, please. Thank you. Kiitoksia edustaja Lambert seuraavana Econista. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa edustaja Bögelle sen, että kun sanotte, että meidän tulisi katsoa tätä InvestEU-yhteydessä muistuttaisi siitä, että niin sanottu Junckerin investointisuunnitelma on johtanut erittäin suuriin investointeihin, ei pelkästään teidän kaltaisiin maihin Saksaan, vaan sellaisiin, siis sellaisiin maihin kuten Saksa, jossa investointikapasiteetti on valtavan suuri. Tässä on selkeä kohdennusongelma. Eihän Saksasta Belgiassa tarvitsisi investoida, koska investointikapasiteetti on nimenomaan jo olemassa näissä maissa, sitähän pitäisi käyttää niihin maihin, joissa sitä on vähän. Tämä tulisi pitää mielessä, jos katsotaan tämän kohdistumista. Olemme tehneet simulaation ja vakautusjärjestelmä ei olisi toiminut vuonna 2014, vaikka sitä tarvitaan edelleen investointiin. Niin kriteerien pohjalta siis meidän tulisi katsoa sitä, että pitäisikö ottaa käyttöön samanaikainen kahden ehdon täyttyminen ja sanoa ei, jos halutaan lisää kohdistusta, ja ainakin jättää ulkopuolelle ne jäsenvaltiot, joissa on euro keskiarvon yläpuolinen työllisyysaste. Kansalliset osuudet sitten. Ehkä pitäisi katsoa sitä, että voidaanko käyttää kriteereinä sitä, että joko täytetään tai ei täytetä makrotaloudellisen epätasapainon taulukon kriteerit, sillä meillähän on jäsenvaltioita, joten makrotalouden politiikka haittaa muita, on haitallinen muille ja siksi meidän tulisi itse asiassa saada ne mukaan tähän maksamaan sen kaltaisesti. Eli jos niiden politiikka on hyvä, niin silloin ne auttavat rahoittamaan tätä rahoitusta, jonka tavoitteena on korjata haitallisen politiikan kielteisiä vaikutuksia hyväksyttyjen investointien tyyppi. Meidän tulisi todella kohdentaa nämä investoinnit niin, että niistä on hyötyä, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta ja sen sijaan, että vahvistettaisiin sitä. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Lamberts. Seuraava puhuja on sitten Guesta. Täällä ei ole edustaja paikalla. Ei Riada eikä Shedogan ole paikalla. Eli sitten mennään EFDD, ei budjettia, Ekonista, Vallikan ei ole paikalla. En näe kumpaakaan täällä, ei kumpikaan Marko ole. ENFstä ei sielläkään Markoja. Näin no sitten jäseniltä vain yksi puheenvuoropyyntö tähän mennessä. Edustaja Rodriguez, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first of all, let... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin rouva Beren ja herra Böökin tekemä työ on mielestäni todella hyödyllistä. On hyvin tärkeää, että parlamentti on aktiivinen näin ratkaisevan tärkeällä hetkellä, kun tehdään erilaisia päätöksiä siitä, miten viedään loppuun talous- ja rahaliittoa. Ja ottaisin esille vain sen, että kun me haluamme antaa vastauksen, miten reagoidaan asymmetrisiin sokkeihin euroalueella, pitää ottaa huomioon, että tällaiset epäsymmetriset sokit voivat näkyä siinä, että yhtäkkiä työllisyysaste heikkenee. Se on selvästi selkeä kriteeri, mutta tämä voi näkyä myös nopeana investointien heikkenemisenä, tietysti julkisten investointien heikkenemisenä. Ja ne, jotka sanovat, että väline, joka pitäisi kehittää, sen pitäisi tukea jäsenvaltioita auttaa jäsenvaltiot ylläpitämään näitä julkisia investointeja, koska se on tärkeää makrotaloudelliselta kannalta katsottuna ja kasvun kannalta, ja sen pitäisi rahoittaa myös siirtymävaiheessa. Pitäisi rahoittaa äly, älykästä taloutta ja matalahiilistä taloutta. Siksi teen itse tarkistuksensa, näitä asioita otetaan huomioon, mutta kaiken kaikkiaan olen samaa mieltä ehdotuksista, joita esittelijät ovat tehneet. Myös olen samaa mieltä herra Santosen kanssa budjettitarkistusten kohdalla. Kiitos. Thank you, Mrs. Rodriguez. Uh, I will give the floor again. Kiitoksia edustaja Rodriguez ja annan edustaja Lykkälle vielä puheenvuoro, koska meillä on hiukan aikaa jäljellä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kaksi asiaa nostaa vielä esiin. Ensimmäinen liittyy herra Lambertsin kommenttiin. Hän valitteli sitä, että määrärahoja äh, Junk Junckerin ohjelmasta menee suuressa määrin Saksaan, eikä välttämättä niihin maihin, joihin hän mielellään investoisi. Minä haluan nyt huomauttaa, ettei voi olla niin, että investointimäärärahoja vain käytetään joissain tietyissä maissa. Kollega Ramon Tramosakin siitä puhui. Meillä oli paljon ohjattuja investointeja EU-ssa juuri ennen euro kriisiä rakennettiin äh, moottoriteitä, joita kukaan ei tarvinnut, tai kiinteistöjä, jotka jäivät tyhjiksi ja jotka eivät olleet kannattavia. Erittäin äh, tärkeä äh, heikkous tässä komission ehdotuksessa on se, että automaattisesti rahoitetaan investointeja ilman varmuutta, että ne ovat kannattavia. En näe minkäänlaista valvontaa sille, että kyse olisi kannattavista investoinneista, mutta sen täytyy olla ennakkoedellytys kaikille investoinnille, että ne ovat kannattavia, että niistä tulee tulosta? Ja tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys puheenjohtaja olisi teille, että onko mahdollista, että kummatkin valiokunnat kriittisesti tarkastelevat komission ehdottavaa oikeusperustaa 174 74 75 artikla. Minä selitin, miksi mielestäni tämä oikeusperusta ei sovi ja miksi komissio toimii ultraviris. Voisitteko se pyytää parlamentin oikeuspalveluyksikköä tarkastamaan nämä oikeusperustat tai kertomaan minulle, mitä pitäisi tehdä säännön mukaan, jotta tämä voidaan tarkistaa. Kiitoksia. Olette puhunut yli neljä minuuttia nyt yhteensä, mutta sitten tämän teidän pyyntönne sitten budjettisihteerinä. Minuutti. Edustaja Fernandes. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella yhteisesittelijöitä tästä erittäin rakentavasta ehdotuksesta. Ja mielestäni siitä voi olla ehdottomasti hyötyä vahvistamassa Euroopan unionia, sen valuuttaa ja rahapolitiikkaa. Kaikki ovat samaa mieltä, että sitä täytyy täydentää Junkarin suunnitelmasta voi vahvistaa se, mitä on sanottu. Yli 50 miljardia hoitokäyttöön Euroopan unionissa, mutta tietysti tätä täytyy katsoa sitten maakohtaisesti jokaisen maan oman talouden pohjalta. Mikä maa on saanut hyötyä eniten BKT-tasolla? Se ensimmäinen on Kreikka, sitten Viro, sitten Portugali. Mikä merkitsee taas sitä, että Kyseessä on väline, joka toimii. Se auttaa niitä maita, joilla on ollut suurimmat ongelmat rahoituksen saannissa. Tämän lisäksi on selvää, että meillä täytyy olla oikea suhde sellaisen suunnitelman välillä, jonka tavoitteena on toimia vuosina 2021 vuoteen 2007 yhdessä vakausvälineen kanssa, jonka taas pitää toimia kertakä, yhden kerran. Sen tarkoitus ei ole toimia jatkuvasti. Nämä ovat siis toisiaan täydentäviä ehdotuksia. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Fernandes. Budjetti Ekon yhteinen yhteisvaliokunta mielellään kuuntelee komission näkemystä, jolle annamme kaksi minuuttia puheaikaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostamme kovasti työtä, jota Ekon ja budjettivalikunta ovat tehneet, kun tämä hyvän aikaan tuleva ehdotuspaketti on tullut koskien meidän ehdotustamme Euroopan investointivakautusjärjestelystä. Nyt keskustelua käydään yhä enemmän euroalueen budjetista – Ja Euroopan parlamentti on pystynyt parantamaan nyt meidän ehdotuksemme antamaan erittäin hyödyllisen panoksen tähän asian käsittelyyn. Ja vakautusjärjestely voi olla tärkeä pilari tässä Euroopan euroalueen budjettikysymyksessä, kun tämä asia tässä etenee. Arvostamme kovasti parlamentin tekemää työtä. Toinen asia, haluan muistuttaa siitä, että meidän ehdotuksessamme – pyritään nopeasti, nopeasti hidastamaan tilanteen heikkeneminen maissa, jotka kärsivät nopeasta laskusuhdanteesta. Näitä ongelmia voidaan helpostikin identifioida. Voidaan valita valintakelpoisia investointeja, mitä mekanismi, miten mekanismi saadaan täyttämään tehtävänsä ja tuomme kovasti esittelijöitä ja heidän perusteluitaan siitä, että tämä valintakelpoisuuskriteeri pitäisi olla yksinkertainen, mahdollisimman yksinkertainen ja pyytäisimme teitä liikaa määrittelemästä näitä investointeja, koska se voisi heikentää mekanismin käyttöä. Tässä pyritään auttamaan lainoilla maita, jotka joutuvat äkkinäisiin vaikeuksiin. Sitten vielä lopuksi kommentti. Olemme panneet huolella merkille mielenkiinnon ilmaisun ja sen, että haluttaisiin laajentaa tämä myös työllisyysavun puolelle. Komissio tietenkin tai työllisyystuen puolelle komissio aktiivisesti tekee työtä, jos tämä parlamentti vahvistaa tämän toiveensa. Ja samoin jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ovat ilmaisseet myös tukeaan tämän suuntaisesti. Ja uskomme, että esittelijöiden tekemät tarkistukset ovat hyvä pohja laajentaa mekanismia koskemaan näistä tavoitetta, joka julkisilla investoilla on. Nehän pyrkivät tukemaan myös työllisyyttä. Kiitoksia. Ja sitten yhteenvetona yhteisesittelijät Kumpi haluaa aloittaa? Edustaja Böge, kaksi minuuttia. To, uh, thank you very much. Niin, kiitoksia kollegat uh, teidän puheenvuoroistanne ja uh, kriittisistä kommenteistanne ja myönteisistä kommenteistanne. Haluaisin vain uh, nostaisin kaksi virkettä ehdotuksesta euroalueen budjetista eurounionin puitteissa, jotka saksalainen ja ranskalainen valtiovarainministeri julkaisivat, mitä tulee oikeusperustaan Heilläkin on joitakin kommentteja siitä, ja he sanovat, että, oikeusval- että oikeusperusta tälle voisi olla 175, 181 ja 136 oikeus perusta yhteydessä toiseen artiklaan, joten kyllä kannatan sitä, että voimme tarkastella oikeusperustaa, jotta vältetään keskustelu tästä. Kyllä asia pitää selvittää. Uskon, että on riittävästi oikeusperustaa tähän, koska Roomankin sopimus viittasi tällaiseen toisen valtion tukeen, kun on talousvaikeuksia. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, jonka halusin mainita eh, puheenjohtaja, on se, että lopulta nämä kaksi ministeriä sanovat, että euroalueen budjetin pitäisi olla osa eu budjettia ja sen koko on, olisi sellainen, että hallitusten ja valtionpäämiehet määrittelisivät sen piste ehm, on paljon mukavia kommentteja siitä, miten käytetään ehm, määrittelyjä tuloja, miten niitä käytettäisiin, mutta eh, valtiovarainministerit siis sanovat, että hallitusta ja valtionpäämiehet voivat päättää eh, tämän välineen eh, koosta, vaikka sopimus on aivan selvä, että neuvosto ei pidä puuttua lainsäädäntöön. Piste, eli nyt meidän on löydettävä mm, selvä enemmistö, ettei tämä sitten lipeä parlamentarismin käsistä Euroopassa. Ehm, Kiitoksia edustaja Beres, kaksi minuuttia. Ehkä vähän pidempään, jos sopii. Juuri sanon sitä, mitä Raimo Bögekin toteaa. Minun mielestäni parlamentin tulee kantaa vastuunsa. Se on aina todennut, että sillä on budjetti, valtuuksia ja että kysymys on ja juuri siitä syystäkin nämä kaksi valiokuntaammekin työskentelevät yhdessä. Tämä nimenomaan voisi olla parlamentin kanta tässä asiassa. Jos katsotaan esimerkiksi ranskan saksalaista kantaa ja neuvoston kantaa, niin minun mielestäni meidän etujemme mukaista on saada vahva mandaatti tälle lainsäädäntöaloitteelle, jonka komissio on esittänyt. Sigrid Murasenille haluaisin sanoa, että kun puhutaan mikä on epäsymmetrisen shokin määritelmä? Minä en ole akatemikko enkä taloustieteilijä, mutta minusta kyllä tuntuu, että tämä on kyllä sellainen keskustelu, josta voitaisiin käydä vaikka seminaareja. Te sanotte, että se ei saa, osa, se ei saa osua yli kolmasosaan maista. No en minä tiedä. Silloin kun Kreikka tai Italia tai joku muu eurovyöhykkeen maa – on vaikeuksissa, niin silloin voidaan sanoa, että tuo maa on asymmetrisessä, epäsymmetrisessä shokissa. Mutta jos Italia menee konkurssiin, niin silloinhan ei ole kysymys mistään yhdestä kolmasosasta maista. Pääsy sille, miksi meidän täytyisi puuttua asymmetriseen shokkiin, on se, että jos sitä ei kohdella, niin siitä tulee symmetrinen shokki, joka kohdistuu kaikkiin, kun otetaan huomioon talouksiemme yhteen nivoutuminen. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, miten olette ottanut esille tämän keskustelun ja mitä on keskusteltu Raimer Bögen kanssa. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä lähestymistapa. Minusta me voimme edetä juuri tällä pohjalta. Te totesitte, että tässä on esimerkiksi kysymys työttömyyskorvauksista. Jos muistatte oikein, niin Raimer Bögen kanssa olimme ensimmäisessä eurovyöhykebudjettimietinnössämme meidän yksimielisyytemme oli nimenomaan tältä pohjalta. Ja nyt jos puhutaan sitten työttömyydestä, niin minun mielestäni tässä tehtäisiin silloin valtava askel eteenpäin. Ja silloin tähän ehdotukseen tulisi paljon muita ehdotuksia kuin pelkästään työttömyysvakuutus. Eli tässä kohdassa ehkä löydetään kompromissi. Edustaja Lykö Mm, Böge vastasi teille oikeusperusta kysymykseen. Ja lisäisin, että jos katsotaan Jacques Delorsin työtä silloin, kun siirryttiin euroon, niin hän totesi, että kohesiopolitiikkaa täytyy katsoa euron siirtymisen myötä, jotta voidaan ottaa huomioon ne ongelmat, jotka syntyvät eurovyöhykkeen eroista ja yhteenkuuluvaisuuksista. Tänä päivänä olemme saaneet nähdä nämä seuraukset päivä toisensa jälkeen, joten nyt on kyllä korkea aika käsitellä tätä kohesiokysymystä. Vielä yksi minuutti, hyvä puheenjohtaja. Vaikka en katsokaan teitä sinne, tunnen, että täällä tuijotatte minua. Täällä muistuttiin myös ähm, Mario Dragin vahvoista ehdotuksista ja ne tuestaan komission ehdotukselle. Minusta tämä on tärkeää ottaa huomioon Philip Lambertille, joka taisi lähteä ja Jordi Solille haluan kiittää tuesta lähestymistavallemme ja mainita sen, että vuonna 2014 eurovyöhykkeen työttömyys oli, työttömyyteen käytetty rahat olivat 200 miljardia euroa eurovyöhykkeellä. 55 miljardia nyt, tässä nyt on sellainen tasapaino, jonka avulla voidaan taata vakautus, mutta olen tietysti valmis keskustelemaan tästä lisää. Kun puhutaan siitä, että kohdistetaan investoinnit ilmastointikysymyksiin, olen huomioinut komission vastauksen tähän, mutta koska tämä sama kommentti esitettiin Junckerin suunnitelman kohdalla ja sitten päätettiin suunnasta, josta voitaisiin saada suotuisampi taloudelliselle siirtymä silloin, kun saadaan julkinen tuki investoinnille, niin minusta me voimme katsoa tätä myönteisestä näkökulmasta, tätä vihreiden ehdotusta siis. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, että sain näin kovasti ylittää puheaikani. Olkaapa hyvä, edustaja Peres. Beres. Ja nyt tämä päättää yhteiskokouksemme kohta viisi muut asiat, koska muita asioita ei näytä olevan, niin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että varjoesittelijöiden kokous, joka on tarkoitus pitää tänään, se on ö, lykätty 12.12. pidettäväksi Strasbourgissa. Eli äänestystä ei käydä 3.12. Seuraava kokous maanantaina 3.12. Ja silloin kokous on Brysselissä. Kiitoksia.